minulla on tässä joitain tiedonantoja. Espanjan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että herra Enrique Calve Chambon 20. marraskuuta 2014 alkaen korvaa herra Sosa Wagnerin Euroopan parlamentin jäsenenä. Bulgarian toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että herra Andrei Novakov korvaa 24. marraskuuta 2014 alkaen herra Donchevin Euroopan parlamentin jäsenenä. Euroopan parlamentti vahvistaa Calvet Champonin sekä Novakovin nimittämisen Euroopan parlamentin jäseniksi pöytäkirjan seitsemännen kappaleen ensimmäisen artiklan sekä neljännen artiklan ensimmäisen ja neljännen kohdan työjärjestyksestä mukaisesti. Ja he työjärjestyksemme mukaisesti parlamentti saavat Euroopan parlamentin jäsenten täydet oikeudet ja voivat näin ollen osallistua parlamentin istuntoihin jo ennen kuin heidän sitoumuksensa on tarkistettu kunhan he ovat tehneet kirjallisen julkilausuman siitä, että heillä ei ole muita toimia, jotka eivät olisi yhteensopivia Euroopan parlamentin jäsenen toimen kanssa. Sitten tässä on vielä toinenkin äh, ilmoitusasia. Äh, säännösten artiklan 7 mukaan äh, olen päättänyt, että herra Jean-Marie Cavada tulee jäseneksi tähän